against, abstentions adopted. 51 in favor, against, abstentions adopted. Compromise 5 in favor, against, abstentions adopted. Amendment 1 in favor, against, abstentions adopted. 2 in favor, against, abstentions adopted. 3 in favor. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan raukeaa. No harmi. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. loppu Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Edustaja Elveni. Um, Ja seuraavaksi aiheena lausunto aiheesta kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission yleissopimuksella sovellettavat hoitosäilyttämis- ja valvontatoimenpiteet. Kompromissitarkistuksia ei ole tarjolla. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Otetaanpa uudestaan. Tarkistus 7. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksyt. 33. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksikkö puolesta vastaan tarkistetaan. Eli tarkistus 9. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta. Ai, haluatte, että tarkistetaan tulos? Hyvä. Tarkistus 37. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. hyväksytty. Mitäs minä sanoinkaan? No, tarkistus 38. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41. Puolesta, vastaan, tyhjää, Otetaanpa uudestaan. Tarkistus 41. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 40. Anteeksi, 42. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty.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 hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 ja 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 17. Koneäänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty 72. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus, kaksi, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus kolme. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Voisitteko nostaa kätenne kunnolla? Eli tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hylättyä. Loppuäänestys lausunnosta. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut kollega Brianulle. The next item is... Uh, Seuraavaksi Patricellon lausunto EUn takuu investointipankille mahdollisten tappioiden varalta. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 ja 34 yhdessä puolessa, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4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 Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan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 18.5. puolesta, ei kun se raukeaa. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Äänestykset ovat päättyneet. Ja meillä on aika paljon aikaa. We have, we have start at what time? So the morning session is finished, so see you. Eli aamupäivän kokous on päättynyt. Jatkamme iltapäivällä kello 15. Kiitos.